Procesul verbal Hyvät naiset ja herrat, eilisen istunnon pöytäkirja on nyt saatavilla. Onko siihen huomioita? Hyvä, näin on siis saatu hyväksyttyä eilisen istunnon